Meine Damen und Herren, ich sage Sie zur heutigen Morgen. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa meidän aamupäivän kokoukseemme. Olen erittäin tyytyväinen, että meillä on tänään Liettuan puheenjohtajavaltio edustaja täällä, ulkoministeri Linkevicius paikalla. oli jo perjantaina Vilnassa ja pystyin keskustelemaan hänen kanssaan ja presidentin kanssa. Ja pitää todeta, että kävin se myöskin parlamentissa. Ja, ja olin myöskin siellä, istuin herra Landsbergisin paikalle. Ja suurella kunnioituksella ajattelin sitä, että mikä rohkeus kollega Lansbergesillä meidän ystävämme oli tammikuussa 1991, kun hän oman henkensä uhalla puolusti maansa vapautta. Tämä oli todellakin suuri hetki. Ich freue mich, Herr Minister, dass Sie heute hier sind. Hyvä ministeri, olen tyytyväinen, että tänään täällä paikan päällä ja tulemme tänään keskustelua erityisesti laajentumispolitiikasta ja naapuruuspolitiikasta. Näin voin käydä ensimmäistä ajatusten vaihtoa aiheesta. Ja me tiedämme, että Liettua on tehnyt tärkeitä päätöksiä asiasta. Ja pyrimme olemaan tekemään näitä myöskin teidän kanssa yhteistyössä. Olen tyytyväinen, että täällä on myös eurooppalaisen integraation valiokunnan valtuuskunta Bosnia Herzegovinasta paikan päällä. Tervetuloa tänne. Hyvä ministeri, teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, for your kind words. And... Uh, Kiitoksia hyvä puheenjohtaja näistä, ki- näistä miellyttävistä sanoista. On todella hienoa olla täällä salissa, kun en ole itsekin parlamentaarikko ollut, niin tiedän mitä se merkitsee. Parlamentin merkitys kasvaa jatkuvasti ja aiomme tehdä läheistä yhteistyötä kanssanne, jotta pysymme läheisessä, läheisessä tekemissä keskenämme. Näin on tehdä itse ja oma tiimini myöskin. Ensin kerron teille hieman puheenjohtajakautumme prioriteeteista. Sitähän sanottiin, että aiomme puhua enemmän myös laajenemisesta ja kumppanuuskysymyksistä. En alkuun haluaisin todeta, että Liettuessa ei aiota keksiä pyörää uudelleen. Tiedämme, että jatkuvuus on tärkeää. Haluan ehdottomasti kiittää Irlannin puheenjohtajaa kautta siitä, mitä tuolloin tehtiin. Aiomme jatkaa sitä työtä, laajentaa sitä. Ja tässä Trion ohjelmassamme, joka hyväksyttiin viime vuoden joulukuussa, Kreikan ja Irlannin kanssa. Kysymys on työpaikoista ja kasvusta. Me voimme määrittää kolme pilaria. Luotettava Eurooppa, kasvava Eurooppa ja avoin Eurooppa. Luotettavuus merkitsee sitä, että meillä on luotettava finanssijärjestelmä. Meillä on pankkiunioni, rahaunioni ja luotettavuus on hyvä varsinkin suhteessa kansalaisiin. Me emme saa unohtaa kansalaisten asemaa. Ei pelkkiä kauniita sanoja, vaan kansalaisten tulisi saada tunte olonsa hyväksi. Se ei ole mikään helppo tehtävä, mutta tuota luotettavuutta täytyy lisätä. Se on ehkä tärkeä osa kuitenkin tätä toimintaamme. Kasvava Eurooppa, se liittyy yhtenäismarkkinoihin ja sen täytäntöönpanoon. Pitää keskittyä digitaaliseen toimintaan, työpaikkoihin, nuoriso ja työllisyys. 25 prosenttia nuorisotyöttömyyttä Euroopassa, se on järkyttävä määrä. Eikä siihen kyetä pureutumaan ihan noin vain. Joissakin maissa yli 50 prosenttia. Eli hallitusten valtioiden päämiehet ovat puhuneet tästä asiasta ja äsken on tehty päätös lisätä varoja tämän, tähän haasteeseen vastaamiseen. Nyt meillä on 8 miljardia käytettävissämme, mutta kuten meidän presidenttimme sanoi, eikä sanonut sitä vain kerran, hallitusten pitää kantaa vastuu, kansallisten hallitusten pitää kantaa vastuu kriisistä selviämiseen. Ei Bryssel kykene kaikkia ongelmia ratkaisemaan. Se voi helpottaa tilannetta, se voi lisätä varoja, mutta kansallisten hallitusten tulee ehdottomasti kantaa vastuunsa. Avoin Eurooppa. Se liittyy vuoropuhelun kolmansien maiden kanssa, laajeneminen, liittymissopimukset, kumppanuussopimukset. Mutta hyvin lyhyesti haluaisin mainita, koska tässä nyt ollaan parlamentissa, että parlamentissakin on kansallisia prioriteetteja, ja ne on integroitu näihin kolmeen pilariin. Ne ovat ensinnäkin Ne liittyvät tähän kasvupilariin, sisäiseen energiamarkkinoihin, josta hallitusten valtion päämiehet ovat jo päättäneet. energiasaarakkeiden poistuminen vuoteen 2015 mennessä. 23 vuotta itsenäisyyttä me olemme edelleenkin tällaisessa huonossa tilanteessa, sitä me voi hyväksyä, mutta kysymys ei ole pelkästään tästä, energia on tärkeä prioriteetti useille kollegoille. Se on siis ehdottomasti osa tätä kasvavaa Eurooppa-pilaria. Ja makroalueellinen strategia, Itämeren maat ja yhteistyö tuolla alueella on laajeneva kysymys. Meillä on tärkeät horisontaaliset suhteet ei pelkästään yhteistyössä, vaan integraation näkökulmasta katsottuna voimme olla mukana lisäämässä Äh, lisäarvoa tähän yhteisten asioidemme koriin. Kansalliset prioriteetit sisällytetään avoin Eurooppa-pilariin, itäinen kumppanuus ehdottomasti, jos kysymys tuokiossa tulee kysymyksiä tästä, niin kerron siitä hieman enemmän sitten myöhemmin. Ja sitten ulkorajojen suojelu Euroopan unionissa on myös tärkeä kysymys meille. 650 kilometriä meillä on rajaa valko kanssa, jonkun verran Kaliningradin kanssa. Eli meiltäkin löytyy kokemusta tältä puolelta. Mielellämme kerromme siitä. No sitten jos puhutaan laajenemisesta, uskomme, koska puheenjohtajavaltio on ehdottomasti puolueeton, rehellinen välittäjä, eikä ole kenenkään puolella. Tässä suhteessa aion sanoa, että me emme kuitenkaan ole millään tavalla välinpitämättömiä, vaan pyrimme toimimaan jo ennalta auttamaan kumppaneitamme positiivisella tavalla. Se ei varmastikaan riko tätä neutraaliutta vastaan. Aiomme olla rakentavia. Otaisin esille kolme eri kohtaa laajenemisprosessissa. Ensinnäkin Islanti. Näistä asioista on keskusteltu pitkään. Prosessi on alkanut. Ja nyt me tiedämme, mikä päätös tuolla hallituksella on. Mutta äskettäin tapasin myös uuden ulkoministerin Islannista ja hänen aloitteensa on se, että meidän tulisi säilyttää tämä vuoropuhelun ilmapiiri. Tulisi säilyttää se, mitä on tehty ja se kokemus, jota on saatu. Tuon hallituksen tehtävä ei ole liittää Islantia Eurooppaan ja sitä päätöstä täytyy kunnioittaa, mutta pidetään yhteyttä yllä. Se on tärkeää. Islanti on tärkeä kumppani Euroopan unionille. Sitten toinen osio koskee Turkkia. Kaikki keskustelevat Turkista, no uutisissakin voi seurata joka päivä sitä, mitä siellä tapahtuu, mutta mielestäni oli erittäin hyvä avata luku 22. Samanaikaisesti valvotaan tilannetta, tarkkaillaan sitä. Jotkut uutiset todella koskettavat meitä kaikkia, mutta meidän tulisi puhua kollegoidemme kanssa ja itse prosessista on hyötyä, kun pyritään vaikuttamaan tilanteeseen tuolla kentällä. Epäsuorasti ainakin se saa aikaiseksi vaikutuksia ja meidän tulisi näin jatkaa tätä vuoropuhelua, mikä ei ole helppoa, se on pitkä tie, mutta tärkeä kuitenkin. Balkanin alueella, Balkanin aluehan on osa tätä työtämme. Siinäkin haluaisimme olla myönteisen rakentavia, jotta voidaan auttaa näitä maita menemään eteenpäin ja olemaan tyytyväisiä päätöksen äh, ryhtyä liittymisneuvotteluihin Serbian kanssa. Toivottavasti voimme näin tehdä oman puheenjohtajakautemme aikana. Kosovon ja Serbian välillä on ollut vaikea päästä sopimukseen, mutta se on nyt ollut hyvä, että se on saatu aikaiseksi. Strategisia päätöksiä siinä suhteessa on tehty, mutta nyt on kuitenkin aivan yhtä tärkeää sitten täytäntöönpanna tätä päätöstä tuolla alueella. Ja läheltä sitten tarkastelemme tuota prosessia mikä ei tietysti ole mikään yllätys kenellekään, mutta samassa ollaan positiivisia. Sama koskee Kosovoa. Voimme ryhtyä neuvotteluun melko pian. Aion kahden viikon kuluttua käydä tuolla alueella, tapaan siellä johtajia. Aivan kuten eilen Fyromin pääministerin kanssa kävimme yksityiskohtaisia keskusteluita hänen kanssa. Kaikkiaan tunnemme tapauksen ja ongelmalliset suhteet tuolla alueella, kahdenväliset suhteet, myös ensimmäinen, kol, ensimmäinen maaliskuuta sopimuksen ongelmallinen täytäntöönpano. Myönteinen suhtautuminen epäilemättä. Siellä halutaan jatkaa integrointipolulla kohti Eurooppaa ja olemme valmiita auttamaan tuota maata myös puheenjohtajavaltiona. Kun puhutaan historiallisista tapahtumista, meillä on jotain kokemusta. Meillä on hyviä kokemuksia joistakin maista, sanoin sen pääministeri e- eilen. Me voimme olla auttamassa tässä suhteessa. Tai Montenegro. Äskettäin viikko sitten tapasin ulkoasiaministerin. Keskustelimme tästä asiasta yksityiskohtaisesti ja uskoakseni saamme vietyä asioita eteenpäin. Albia, Albania, Bosnia ja Herzegovina, niiden kohdalla on ongelmallisempi tilanne. Ja Albania rohkaisemme joustavan siirtymiseen kohti ehdokasasemaa. Poliittisten puolueiden tulisi kantaa kaikki vastuu, eikä se ole mikään helppo prosessi mutta pidetään sielläkin vuoropuhelu avoimena. Sama koskee Bosniaa. Ei helppo tilanne, monimutkainen ja vaikea se on pikemminkin, mutta varsinkin otetaan huomioon alueen äskettäinen kehitys, niin maalla on viivästyksiä EUn integraatio-ohjelmassaan. Siitä huolimatta täytyy tehdä päätöksiä tuolla ja niitä tulisi tehdä paikallisesti eikä EU-lähtöisesti poliittista tahtoa ja yhden, yhtenäisyyttä tarvitaan, jotta päästäisiin sopimuksiin. Meillä on paljon erilaisia asioita. Esityslistalla minua on pyydetty olemaan puhumatta liian kauan, niin voimme keskustella sitten enemmän. Voimme tietysti puhua myös tilanteesta Egyptissä. Olkaamme varpaillamme. Analysoikaamme tätä tilannetta vastuullisesti tietäen, että maa on jakautunut, jakaumat ovat syviä ja konflikti konfliktia oli mahdoton välttää, mutta meidän tulisi samalla olla myöskin johdonmukainen lähestymistavassamme. Meidän tulisi kantaa täysin vastuu. Ja meidän tulisi tarvita myöskin selvempiä kantoja itsemme. Uskoakseni neuvosto myöhemmin tässä kuussa voi keskustella tästä asemasta ja tilanne on kypsempi. Haluaisin itse asiassa tämä toimisi ennemmin mieluummin kuin myöhemmin. Ja ilokseni voin sanoa, että myöhemmin tänään trilogissa keskustelemme näistä ulkoisista rahoitusvälineistä. Se on aika vaikea tapaus, mutta tiedän, että kannat ovat lähentymässä toisiaan. Ja toivottavasti tuo seuraava vaihe sitten, joka pidetään, toimii tässä suhteessa. En aio nyt käydä läpi kaikkia eri kysymyksiä, jotta ei tästä nyt tule aivan pitkäveteistä teille, enkä vie teidän arvokasta aikaanne liikaa mutta mielelläni vastaan kysymyksiinne. Kiitoksia. Ja kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. First has Mr. Salafranca the floor. Salafranca, olkaa hyvä. Gracias, eh, gracias. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra ministeri. Haluaisin todeta teille tervetulleeksi Euroopan kansanpuolueen ryhmän nimissä ja toivottaa teille onnea tämän puheenjohtajakauden ajaksi. Tietysti meillä on vaikeuksia, jotka liittyvät kriisiin, mutta toisaalta olemme nyt pääsemässä kriisistä ohitse. Uskoakseni te puhuitte näihin rahoitusvälineisiin ja niin haluaisin sanoa, että meitä huolestuttaa se, että seuraavan vuoden budjetissa 2014 on huomattavia leikkauksia, jotka liittyvät komission ehdotukseen. Ajattelen ulkosuhteita ja laajentumista haluaisin kysyä teiltä Turkista Tiedän, että on tehty periaatepäätös neuvostossa, joka liittyy kappaleen 20, luvun 22 avaamisesta tietyissä odosuhteissa. Ja uskoisin, että Euroopan parlamentin olisi ollut, olisi ollut syytä pitää mukaan tämän päätöksen tekemiseen. Mitä tulee sitten odotuksiin, joita teillä on itäisen osalta Vilnan huippukokouksesta, mitä ne ovat ja miten mihin tässä tullaan keskittymään, haluaisin tietää, miten valtio tulee lähestymään assosiaatiosopimusta Ukrainan kanssa. Ajattelen tilannetta eh, entisen pääministeri Julia Timoshenkon ympärillä. Ja myöskin etelän suunnasta olisi myös ehkä hiukan syytä puhua, miten näette Syyrian, miten te keskustelut, joita on käyty Genevessä. Seuraamme mielenkiinnolla, seurataan myöskin mielenkiinnolla tilannetta Egyptissä Tähän parlamenttikin otti kantaa viime viikolla. Varmastikin, herra pääministeri, olisi hyvä, jos sanoisitte jotakin neuvotteluista Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä ja miten aiotte puheenjohtajakautena aikana toimia tämän osalta. Ja lopuksi haluaisin äh, kiittää pääministeriä siitä, että ette unohtaisi suhteita äh, Latinalais-Amerikkaan, koska Eurolatin parlamentaarinen kokous pidetään. Haluan kiittää siitä järjestöt, jotka liittyvät tähän, ja myöskin siitä, että erilaiset ministerit ovat mukana tuon kokouksen eri tilaisuuksissa. Kiitos. Thank you, minister, for being here. My... Kiitoksia ministeri, että olet paikan päällä ja kaikki on menestystä puheenjohtajakaudelle. Ja pyytäisin teitä kertomaan meille lähestymistavasta valko -Venäjään. Tänään hyväksymme mietinnön EUn valko politiikasta Haluaisin kuulla teidän kantanne tähän asiaan. Ja sitten kysymys, jota askarruttaa minun maani kansalaisia. Minulla on vastaus tähän, mutta onko teillä? Hyväksyttekö se sotilasvallan kaappauksen Egyptissä? <laughs> Tässä se kysymys. Ja toinen kysymykseni vielä. Miten puheenjohtajavaltio näkee nyt sen, että miten tietyt jäsenvaltiot ovat toimineet Evo Moralesin lentokoneen pysäyttämisen kanssa – rikottiinko se kansainvälistä lainsäädäntöä. Ja eikö ilmiöntäjä saa, saa minkäännäköistä suojelua, mutta eikö tässä luokata myöskin lainsäädäntöä samalla? Puhun siis tässä herra Snowdenista tietenkin. Kollegen. Hyvät kollegat, puhujalista on näin suljettu ja tuskin kaikki pääsevät puhumaan koska meillä on aika vähän aikaa. Ja puhujalista on todellakin pitkä. Jos monet haluat päästä listalle, niin voin antaa teille puolitoista minuuttia puheaikaa. Toivottavasti voitte pitäytyä tässä. Edustaja Kasi, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Uh, Mr. Minister, I wish you all... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvä ministeri. Toivon teille kaikkea hyvää puheenjohtajakaudellanne. Ja toivottavasti olette erittäin kunnianhimoinen ponnisteluissanne, kun pyritte tekemään näin paljon muutoksia ulkopolitiikkaan. Haluaisin puhua hieman lähenemisprosessista ja aloitan Turkista. Uskon, ja me täällä Aldessa uskomme, että luku 23 on aivan oleellinen, joten pyytäisin, että oli sitten vielä rohkeampi, mutta kunnianhimoisempi ehkä olisi oikea sana, että uuden luvun avaamisessa. Tästä olisi kovasti hyötyä Turkin kansalaisille ja tuolle naapurustolle myös Euroopan unionille. Olette kertonut paljon yksityiskohtia yksittäisistä Länsi-Balkanin valtioista ja Bosnia oli viimeinen niistä. Onneksi Bosnian valtuuskunta, sen parlamentista on täällä tänään paikalla ja keskustelemme sen kanssa tänään siitä, mitä tehdä ja milloin tehdä. Kroatian liittyminen on tuonut hyvin selkeät seuraukset mukanaan. Ensimmäinen seitsemättä on ensimmäinen päivä, kun enää ei ole tuontia Bosnia-Herzegovinasta elintarvikepuolelta. Eli tarvitsemme lainsäädäntöä, joka suo paremman suojan kuluttajille ja joka mahdollistaa näistä ongelmista eroon pääseminen. Onko Euroopan unioni valmis, valmis auttamaan tekemään läpimurron tässä suhteessa? Thank you, Mr. thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri siitä, että olette käymässä keskustelua meidän kanssa. Meillä olisi siis kaksi kysymystä, jotka liittyvät Vilnan huippukokoukseen. Valmisteltaessa Vilnan huippukokousta, suunnitteletteko te, että olisi painopiste keskustelussa myöskin, joka koskisi ihmisoikeuksia. Näissä keskustelussa käydään itäisen kumppanuuden maiden kanssa. Ja voisitko hiukan käydä ajatuksia siitä, mikä olisi tilanne Vilnan huippukokouksen jälkeen, minkälaista kehitystä te uskotte sekin tapahtuvan, vai näettekö te, että huippukokouksen jälkeen tulee mitään kehitystä itäisen kumppanuuden maissa? Uh, thank you, Mr. President. Well, a very warm welcome. Kiitoksia. No, ECR-ryhmän mielestä joita tulo tänne ja Vilnan huippukokouksesta. No, ehkä Rob- Georgian tilanteesta voit kommentoida, mikä ihmisoikeustilanteesta tällä hetkellä on. Täällä on myöskin kritisoitu presidentinvaaleja ja ihmisoikeustilannetta. Ja sitten assosiaatiosopimusten allekirjoituksesta myöskin. Mikä viesti tässä nyt pelittäisiin, jos heidät äh, hyväksytään ja Ukraina hylättäisiin, niin miten voidaan sitten muiden jäsenvaltioiden taholta hyväksyä tämä? Auttaako millä tavalla sitten rova Timo Timoshenko mukaan? Ja valko asia, joka voittiin muutamien kollegan taholta, tai me on tästä kerrottu myöskin mietintöä. Toimiiko tämä keppi ja porkkana heidän kanssaan? Ja minkälaisia toimenpiteitä voidaan tehdä, että voidaan parantaa sitten ja siellä? ja Länsi-Balkanin sitten. Olen Montenegron esittelijä, mutta täällä on hyviä uutisia, joten en halua sitä sen enempää kommentoida. Mutta Serbia ja Kosovon neuvottelut, miten ne edistyvät? Mikä on Kosovon tulevaisuus? Ja myöskin Makedonian tämä ikävä nimikysymys. Kuinka voidaan saada aikaiseksi se, että Makedonia voi aloittaa myöskin neuvottelut hakija maaksi? Chairman, welcome, Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa herra ministeri. Minä halusin mainita yhden asian, joka liittyy laajentumisprosessiin Länsi-Balkanilla. Teidän maanne on ottanut puheenjohtajakauden hoitoonsa hyvänä aikana. Se voi osaltaan edistää tätä prosessia. Silloin kun katsomme tilannetta tällä hetkellä, se on kääntymässä myönteiseksi. Alkupuheenvuorossanne osoititte hyvin käytännönläheistä lähestymistapaa Voin olla vain yhtä mieltä tästä teidän kanssanne. Histori- sopimus Serbian ja Kosovon välillä on ajamassa asioita eteenpäin. Ja vallan siirto näyttää nyt tähän asti sujuneen hyvin, joten meillä on realistisia odotuksia sen suhteen, että ehdokmaassa saisi ehdokkaassa sellainen pian. Bosnia ja Herzegovinan osalta aloitimme keskustelut kollegan kanssa jo eilen, ja he ovat ostaneet realistisen lähestymistä, vaan tietävät, mitä ongelmat ovat, mutta tarvitaan tuloksia, ja nyt pitää katsoa, miten tätä voidaan tukea. Minun vetomukseni teille on, että mainitsitte, että aikoiset olla ennakoivia, kunnianhimoisia tässä prosessissa, koska Serbian pitäisi aloittaa neuvottelut viimeistään tammikuussa. Ei pidä odottaa siihen asti. On paljon asioita, joita voidaan tehdä siihen mennessäkin. Thank you, Chairman. Minister. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ministeri, tervetuloa. Ja kaikkia hyvää puheenjohtajakaudelle ne mainitsitte laajenemisprosessin haluaisin painottaa sitä, kun puhutaan Turkista, että olen samaa mieltä kollegoiden kanssa siinä, että meidän tulisi olla kunnianhimoisempia, pitäisi keskittyä lukuun 23. Se, mikä on oleellista Turkissa, on se, että Turkki on nyt työstämässä uutta perustuslakia. Se on mielestäni elintärkeässä asemassa. Jos turkkilaiset saavat länsimaisen liberaalin perustuslain, niin silloin kaikki on, jos on hyvä vallanjako, niin silloin kaikki on hyvin meidän kannattaa keskittyä tuohon prosessiin. Laajeneminen Länsi-Balkanilla. En suhtaudu niin skeptisesti Albaniaan. Kävimme Kukanin kanssa paikalla, katsoimme vaalia. Siellä tehtiin paljon edistystä. Parhaat vaalit ikinä olivat kyseessä. Kaksi suurta poliittista ryhmää tekevät yhteistyötä, eli katsotaan, mitä siirtyminen onnistuu. Ja sen jälkeen minusta meidän pitäisi viedä eteenpäin tuota ehdokasasemaa niin, ettei luoda jakaumaa slaavien ja muiden kuin slaavien välillä Länsi-Balkanin alueella. Vielä yksi kysymys valko -Venäjästä. Mainitsitte energian. Mikä teidän mielestänne on energiakumppanuus naapureiden kanssa valko -Venäjällä? ja ennen kaikkea kysymys turvallisuudesta? Ja tässä tarkoitan noita ydinvoimaloita, joita äh, rakennetaan valko -Venäjälle. Miten me voimme siihen suhtautua niin, että voimme jotenkin vaikuttaa myös turvallisuuskysymykseen? Kiitos. Äh, <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Herra ministeri, Euroopan unioni ja Liettua ovat tilanteessa, jossa heillä on yhteisiä poliittisia prioriteetteja. Niihin kuuluu muun muassa itäinen kumppanuus, johon sisältyy odotuksia ja en, odotuksia nyt nimenomaan edistysasteen. Näiden prioriteettien puitteissa ne nähdään yhtä lailla Euroopan unionin Liettuan taholta, mutta toisaalta Liettuan lehdistössä aika ajoin arvostellaan muuta Euroopan unionia sillä tavoin kuin vain Liettua olisi se, joka haluaisi nyt toimia hyvin näissä asioissa. Joten on tärkeää, että saadaan yksisaskelia, että saadaan läpimurtoja nimenomaan assosiaatio sopimusehdokkaille samoin kuin Euroopan unionille. Liettua voisi osaltaan olla välittäjänä. Lähestymistapa Liettuassa ja Euroopan unionissa, onko se samanlainen vai onko tässä eroja. Jos me nyt muistamme sen, mikä oli meidän oma tiemme Euroopan unioniin, voidaan muistaa, että oli tietynlaisia keinotekoisia esteitä niin, että valtiamaiden lähestyminen Euroopan unionia kohtaan katsottiin sellaiseksi, että se olisi voinut olla häiritsevää ajatellen suhteita Venäjään. tuloin eurooppalaiset rakenteet ja NATO-rakenteet eivät salaille tätä. Mikä on tilanne tänään? Voiko vapaa päätös jonkin asian puolesta olla päätös, joka voidaan tulkita päätöksessä jotakuta toista vastaan? Minä toivoisin, että tällaiset varjot eivät enää ole olemassa. Herzlichen Dank, Herr Minister. Kiitoksia. Ministeri, olkaa hyvä. Many questions. Kiitoksia. Paljon, paljon kysymyksiä. Pyrin vastaan näihin. No, kuten odotettavissa olikin, kumppanuusasia oli kaikkein eniten esillä. Puhunpa sitä hieman enemmän. Meidän sopimus sinänsä. Kun meiltä kysytään, niin mikä voisi olla tämän itäisen kumppanuuden huippukokouksen menestys ja tämän ohjelman menestys sinänsä. No tähän on paljon odotuksia olemassa. Ja nämä odotukset nousevat aina pilviin. Jotenkin sitten olla pettyneitä, kun niitä ei saada, niitä odotuksia täytettyä. Tämä on totta. Tämä on totta myöskin meille ja kumppaneille myös. Se, että valtion päämiöt valitsevat tämän huippukokouksen esityslistalle on tärkeä asia. Niinkin on tärkeää, että täällä on paljon valtion päämiehiä paikalla. Tämä osoittaa sen kunnioituksen tätä asiaa kohtaan, joka sillä on. Ja myöskin huippukokouksen jälkeen näkisimme sen, että meillä on strategia kumppanuuden suhteen. Että meillä on käytännön läheinen lähestymistapa. Meillä on tämä enemmän enemmästä lähestymistapa esimerkiksi. kuulostavat vähän erilaisilta sloganeilta, mutta pitää myös panna täytäntöön sitten. Jos se tekevät enemmän, ei ne pitää toki antaa enemmän ja pitää luoda mekanismit tälle. Tämä on sitä kumppanuutta. Ja sitten puhuttiin myöskin sitä, mitä tapahtui vuoden 2013 jälkeen. Niin, tästä pitää olla joku visio. Eihän elämä pääty huippukokoukseen, vaan pitää olla joku visio, mitä tapahtuu sen jälkeen. Ja aivan oikeutusti käytämme paljon aikaa näihin tärkeisiin kohteisiin, Syyriä, Maali ja niin edelleen. Ja tietenkin totta, että on oikein, että katsomme näitä asioita, ne ovat konfliktialueita, koska Euroopan unioni on maailmanlaajuinen toimija, joskus eturivissä humanitaarisen avun suhteen ja niin edelleen. Mutta meidän pitää miettiä myöskin, mitä panna täytäntöön nämä asiat. Ja pitää pystyä puhumaan. Tekin hyvä, että valtionpäämiehet ottavat tämän esille, mutta tämä pitäisi tapahtua myös säännöllisesti, ja tämäkin voidaan nähdä jo menestyksenä. Lisä menestys voisi olla se, ja jotkut, jotka tietävät asiasta enemmän, voivat ehkä ymmärtää tämän paremmin. Jos hyväksymme vaikka assosiaatiosopuksen allekirjoittamisen Ukrainan kanssa, Ne on hyvä, että lähetämme yhtenäisiä viestejä ja koordinoimme toimintaamme ja Kosnovski-missio, jossa oli myöskin parlamentin puhemies mukana, tietenkin auttoi siinä, että luodaan kaikkien sidosryhmien kesken luottamusta. Ja voimme tehdä myöskin tässä miettiä sitä, teemmekö kansallisia vai ryhmien vierailuja. Minä olin itse Puolan ministerin Radsopowskin kanssa ja, ja Timmermansin ja Tanskan ministerin kanssa Kievissä Janukovicin kanssa. Tämä on tämän yksi esimerkki tällaista, miten voidaan yhdessä tehdä luottamusta. Ja me valitsimme kolme segmenttiä, mutta sovimme, että näistä kolmesta asiasta ei pitää päästä yhteisymmärrykseen vaalijärjestelmästä, sitten lai, lainsäädännöstä ja komission pitää valvoa tätä asiaa. Ja täällä on tiettyä viestejä, että tässä on päästy eteenpäin kyllä tiettyjä vajauksiakin tekin on, mutta tämä ei ole mitenkään yllättävää. Mutta tekin tarvitaan Ukrainan taholta positiivisia tuloksia, ja tässä näemme kyllä niitä myös. Sitten toinen alue on oikeusjärjestelmän uudistus. Tämä nyt ehkä etene niin nopeasti kuin toivoisimme sen etenevän, mutta on tietenkin hyvä nähdä, että tietää, mitä pitää tehdä. Ja tiedätkö, mitä pitäisi tehdä Ja tämä kaikki on äh, liikkeellä. Yleisen syyttäjän viraston pitää olla riippumaton eikä poliittisen valvonnan alla. Eli me pitäisi luoda takuita tälle tulevaisuudessakin. Oikeusjärjestelmän uudistuksen puitteissa on nähdään myös tuloksia. Ja sitten tämä valinnainen ja valitseminen, Timoshenkon tapaus. Ja totean usein Ukrainan kollegoille, voitte pitää tai ette pitää tästä, mutta no, tämä on vähän tämmöinen niin lakmustesti lainsäädännön toiminnasta. Jos sitten pystytään ratkaisemaan, niin teillä on ongelmia. Kaikki esteet pitää pystyä poistamaan kaikki lailliset esteet lainsäädännön käytön tieltä. Eva Timoshenkon pitää saada lääketieteestä apua. Se on humanitaarinen toimi. Eikä mitenkään haittaa poliittisen järjestelmän toimintaa, jos se pitäisi olla mahdollista tehdä niin. Näitä viestejä pitää antaa koordinoimmin, koordinoimmin ja toimia sitten näin. Ja Komissiolla on myöskin hyvä kanta eurooppalaisen eh, byrokratiaan tällä hetkellä. Ikään kuin aika ei ole meidän puolellamme. Jos aika olisi puolellamme, voisimme odottaa ehkä hieman ja voisimme tästä tuloksia. Mutta ei, aika ei ole puolellamme tällä hetkellä. Ja täällä on monia syitä tälle. Ja he tietävät tämän aika hyvin. Emme voi vain odotella. Olette varmaankin samaa mieltä minun kanssa, että Ukrainan kanssa käytävät keskustelut ovat pelkästään teknisiä keskusteluja, vaan yhden, jonkun uuden maan kanssa talouden ja politiikan integraatiosta. Ei, vaan tämä on geopoliittinen prosessi. Tämä tarkoittaa sitä, että onnistummeko Euroopan projektin kanssa vai emme. Vähemmän onnistuneita, no, tästä on nyt kyse. Ja tämän takia meidän pitää ottaa myöskin vastuu tästä emme voi ottaa tätä ihmisoikeuksien kustannuksella. Tämä geopoliittinen prosessi eh, pitää ottaa huomioon myöskin, että se toimii sääntöjen mukaan. Sitten muista maista. Niin nämä kuusi itäisen kumppanuuden maa, eh, tai jäsenmaat ovat hyvin erilaisia. Meillä on erilaisia toimintatapoja heidän kanssaan. Me voi käydä samanlaista vuoropuhelua kaikkien maiden kanssa. Ukraina, on, heillä mahdollisuus allekirjoittaa sopimus. Muut käyvät assosiaatiosopimuksesta neuvotteluja. Ja tässä on päästy eteenpäin tiettyjen jäsenvaltioiden kanssa jo. Ja Georgian voimme päästä kyllä eteenpäin teknisistä asioista huolimatta. Ja oli hyvä kuulla näistä kommenteista tämän demokraattisen yhteiselon ongelmista ja keskustelusta opposition ja valtaapitävien kesken. Lähetämme samanlaista viestiä heidän suuntaansa. Heidän pitäisi kyllä käyttäytyä kunnolla, ihan totta. Eikä oppositiota saa laittaa vankilaan. Heidän pitäisi ottaa asiat hyvin vakavasti. Georgia, siis pitäisi toimia näin. Mutta kuitenkin he pääsevät asiassa eteenpäin ja piakkoin he pääsevät päättämään äh, asioiden neuvottelut. Sitten Armenia myöskin. Ne aloittavat neuvottelut äh, heinäkuussa. Ehkä äh, kokouksessa voidaan aloittaa tämä. Tämä tekee ei ole helppoa, mutta komissio tekee parhaansa ja meillä on tietysti paljon odotuksia. Ja uskon, että me saamme lisää menestystä tästä, niin kuin mainitsin alussa. Ja viisumivuoropuhelu myöskin pitää mainita. Näistäkin pitää keskustella. On tärkeää ymmärtää, ettei Eurooppa ole kaiken muitakin on olemassa muitakin unioneita Euraasiassa ja muualla. Ja täällä on muillakin aloitteita tähän suuntaan. Ei Eurooppa ole maailman napa. Tätä muitakin on olemassa ja maat valitsevat näiden kesken. Eikä Ukrainan kanssa käydyt keskustelut tulliunionista. Ja totesimme heille, että, että voi alkaa vapaakauppasopimusta ja samaan aikaan tullisopimusta. Pitää valita. Eikä pitää valita, minkä sääntöjen mukaan pelataan peli. Nyt on aika tehdä valintoja. Tietenkin tiettyjä lyhyen aikavälin ongelmia saattaa syntyä. Tietyt, että on 500 miljoonan ihmisen markkinat, jotka avautuisivat heille suuria mahdollisuuksia pitkällä aikavälillä ja saavat hyötyä tästä. Ja puhummekin päivittäin Ukrainan lehdistön kanssa. Ja muistan aina, että emme tee päätöksiä teidän puolestanne. Me kunnioitamme teidän päätöksiänne, mutta tietenkin me toimimme eurooppalaisella tavalla, koska me uskomme eurooppalaisiin arvoihin, eurooppalaiseen projektiin ja haluamme nähdä teidät osana Eurooppaa, ei pelkästään kartan takia, vaan muista syistä. Sitten Georgiaa vielä on tärkeää muistuttaa teitä, että meidän siis järjestelmä perustuu siis oikeusvaltion arvoihin, oikeusvaltioperiaatteeseen. Ja kaikki tätä rikkovat määräykset pitää ottaa hyvin vakavasti. Ja sama koskee Georgiaa ja meidän ystäviimme siellä. Meidän pitää löytää tilanne, sellaista tilanteita, että he eivät voi enää peruuttaa eurooppalaisessa päätöksessään. Sitten kaukaksusta vielä. Tämä on ihan toinen tapaus taas. Azerbaijan ei saa tule olemaan unionin jäsen, mutta, mutta on tärkeää toimia energiakentällä tällä alueella. He ovat olla neutraaleja tai, tai auttaa meitä politiikassamme. Luodaan sitä olosuhteita, että voivat auttaa meitä. Ja käydään vuoropuhelun Azerbaidžanin kanssa. Tämä olisi hyvä, eikä tämä mitenkään vaarantaisi meidän periaatteitamme. Tiedät, meillä, meillä on paljon keskustelua kyllä ihmisoikeusasioista, mutta eihän tämä nyt ole kuitenkaan liian kunnianhimoista. Joten kunnioitetaan heidän valintojaan, mutta pyritään samalla myöskin parantamaan meidän toimiamme. Sitten muut maat vielä. Moldova mainitsinkin. Niin, Moldovasta vielä. Tämä on hyvä esimerkki enemmän enemmästä periaatteesta. Me teemme heille, aina meille paljon viisumien suhteen ja voimme viedä tämän menettelyn jopa vuoden loppuun mennessä. Loppuun heille voi antaa viisumivapaus, jos he tekevät mitä heiltä odotetaan. Toivottavasti eivät luo mitään uusia ongelmia. Tämähän ei ole mikään enemmän enemmästä periaate sitten. Katsotaan, mitä, mitä Moldova tekee ensin. Sitten valko -Venäjä. Tietenkin on hyvä kistua täällä, mutta Vilnassa ollaan vähän lähempänä rajaa, 30 kilometrin päässä. Ja 40 e- kilometrin päässä he sitten rakentavat ydinvoimalaa. Tämä on energia-asiaa. Tietenkään emme ole täysin tyytyväisiä tähän. Jotenkin esitän tämän esimerkin aina Ehkä jotkut ovat, monet ovat kuulleetkin tämän jo, koska laulan samaa laulua täällä. Ei tietenkään kantanut mitenkään muuttunut tästä. Mutta kun heidän presidenttinsä äh, totesi, että, että tämä on tärkeää, että tämä on niin tärkeää tehdä tämä myöskin halvemmalla. Ja niin mitä sitä tarkoittaa? Sitä, että koska puoleen hintaan rakennetaan ydinvoimalla, niin tiedät, mitä se tarkoittaa sitten. Eli palataan nyt alun periaatteisiin ja prioriteetteihin. Puhuin täällä ajan puutteen, energiapolitiikan. Ne pitää tehdä, niitä pitää katsoa meidän puheenjohtajakaudellamme. Pitää energiamarkkinoilla katsoa yhteisiä energiaprojekteja ja tehdä niistä listaa. Ja mitä tulee sitten ulkoiseen energiapolitiikkaan, tämä päätämistä keskustellaan myöskin meidän puheenjohtajakaudellamme Eli tässäkin Euroopan pitäisi puhua yhdellä äänellä. Tämä on tärkeää meille kaikille. Uskon, että ydinvoimalla 30 kilometrin päässä rajasta, niin kyllä laatu on aika tärkeää silloin. Tämä ei ole pelkästään meidän päänsärkymme. Ei haluta mitään muita meidän kahdenkeskisiin ongelmiimme, mutta tämä on erityisasia. Tämä pitäisi ottaa kyllä vastuullisesti esille ja puhua yhdellä äänellä ja puhua myös tästä ydinturvallisuusdirektiivistä, joka kuuluu peliin, ja sopia yhteistä kannasta. Meillä on aika paljon kärsivällisyyttä, meillä on jotenkin tottuneet tähän, mutta tässä asiassa kyllä pyytäisi kaikkia miettimään että voisimme käyttää yhteistä ääntämme asian esilottamisessa. Iteisen kumppanuudesta taisin puhua vähän liian pitkään nyt, vaikka tämä on mielenkiintoinen asia kyllä. Vielä lyhyesti. Tässä on kaksi lähestymistä. Tämä odotetaan ja sitten käytännönläheinen lähestymistapa. Ja tämä odottelu ei, ei varmaan ole se oikea tapa. Ei meillä ole mahdollisuutta tähän näin. Tietenkin voidaan tehdä jotain väärin, mutta ollaan vähän nyt ennakoivia kuitenkin. Vielä lyhyesti Turkki. Kyllä, meidän pitää olla kunnianhimoisempia, jos se vain on mahdollista. Liittymisprosessi on myöskin heille kannustin, ja puhuin tästä luvusta 23, oikeusjärjestelmä, tai myöskin 17, raha- ja kapolitiikka. Totta kai tässä voidaan auttaa heitä. Ja sitten Albania. Niin takaa pyrimme tässä hakijastatukseen. Se ei ole helppoa. Mutta toivottavasti pystyvät sitten helposti siirtymään eteenpäin. Ja toivottavasti poliittiset puolueet ottavat vastuun kantaakseen. En ole skeptinen. Oleva positiivinen myönteinenkin tässä asiassa. Mutta tietenkin tämä on heidän tehtävänsä. Albaania siis, mm, Syyria, niin Bosnia. Kyllä, vaikka minut nähtiin ehkä skeptikona, mutta olen realisti. Aikaisemmin oli paljon Naton toimissa ja keskustelin paljon näistä asioista hyvin yksityiskohtaisesti. Joten toivotan teille sitä, että voitte todellakin toimia tässä valtioiden tasolla. Muuten nämä kysymykset nostaa aina uudestaan esille. Ja kaikilla sympatialla teemme parhaamme puheenjohtajakauden aikana, mutta me voi ratkaista asioita teidän puolestanne, ne pitää tehdä teidän. Eli realistisesti puhuttuna tämä ei ole helppoa. Totta, hyödytään se. Joten minulla on suuri kunnioitus sitä kohtaan, mitä teette ja arvostan saavutuksianne, mutta, mutta kai pitää tehdä vielä enemmän. Ja se ei ole helppoa syrjästä puhuttiinkin jo vähän oikeastaan, en tiedä pitääkö siitä enää mitään. valko puhuinkin jo. ja niin, USA. Ja rehellisesti sanottuna, henkilökohtaisesti haluan vähän rauhoittaa tunteita tästä, tästä vakoilutilanteesta, niin tästä tulla tunteet hyvin pinnalle – Uskon, että meidän pitäisi toimia vastuullisemmin, puhua strategisesta kumppanuudesta ja selventää tätä tilannetta. Tiedän, että prosessi on alkanut. Ja täällä keskusteltiin jo asioista, asioista, jotka ovat tällä hetkellä asiassa panoksena, joten toivottavasti tämä onnistuu ja pystymme ratkaisemaan tilanteen. Ei pelkästään tutkimaan sitä, mitä tapahtui, mutta myöskin sitä, että ei tästä tapahdu enää uudestaan. Ihmisoikeudet ovat meidän arvojemme ytimessä. Ja pitäisi tämä näyttää myös amerikkalaisille. Mutta emme voi ottaa tätä meidän investointisopimustamme nyt tähän panttivangiksi. Koska Irlanti puheenjohtajavaltiona kuitenkin sai tärkeitä asioita aikaiseksi. Tämä on tärkeä taloutemme kannalta ja maailman kaupan hallinnan kannalta. Me voisimme luoda uusia standardeja asiassa. Me voimme parantaa talouttamme ja PKT kasvaisi puoli prosenttia molemmilla puolilla Atlanttia. Tietenkään ei kaiken kustannuksella. Totta kai meidän pitää toimia tätä, tässä ammattimaiseksi, käyttää kaikkia tiedotuskanavia hyväkseen. En tiedä, pitääkö minun puhua tästä nyt enempää oikeastaan tässä. Kiitoksia vielä 15 minuuttia vielä. Pari-kolme kysymystä vielä. Ah, Egypt was uh, after Egypt. Egypt. Egypt, I skipped. Yeah. Should I add Egypt? I asked uh, uh three people as, as your country. Niin. Paletskis, kolme puhujaa vielä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä äh, ministeri. Te puhuitte valko ja siinä vaiheessa Liettuan ja koko EUn kannalta mainitsitte tärkeän ulottuvuuden, nimittäin äh, valko rakenteella olevan ydinvoimalan. Eilen puhuimme valko ja tulimme siihen johtopäätöksen, että jos poliittiset vangit vapautetaan, voisimme yrittää uudestaan vuoropuhelua vielä valko kanssa. Tietenkään ei olemassa mitään takuita siitä, että näin tulee tapahtumaan. Kuitenkin, miten näette asian? Miten vuoropuhelua voitaisiin luoda? Miten me voitaisiin hyödyntää huippukokousta Vilnassa tähän? Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Nie wiem, czy zada... Kiitoksia. En tiedä, osaanko nyt muotoilla tämän kysymykseni aivan oikein, mutta lyhyesti kaksi näkökulmaa. Me tiedämme, miten vaikea oli muodostaa Eurooppa-myönteinen koaliitio ja mitä voitaisiin tehdä Moldovan Euroopan myönteisen koalition tukemiseksi? Se tarvitsee selkeitä viestejä Euroopasta ja kun puhutaan valko mitä mieltä olette opposition aktivisteista, jotka edelleenkin ovat vankiloissa? Mitä voitaisiin tehdä? Voidaanko jollain tapaa vapauttaa näitä suhteitamme Lukashenkaan ja muokata niitä, jotta näitä vankeja saataisiin vapaaksi? Ministre, vrlo pažljivo sam slušao što ste rekli i o Bosni i Hercegovini. E, Kuuntelin hyvin tarkkaan, mitä te sanoitte bosnia Hercegovinasta. Tosiasia on, että nykyinen politiikka on johtanut siihen, että Turkin ja Venäjän vaikutus on lisääntynyt Bosnia ja Herzegovinassa. Voimmeko odottaa, että Liettualla puheenjohtajana on konkreettisemmin politiikka suhteessa Bosniaan ja Herzegovinaan? Mitkä ovat konkreettiset tavoitteenne? Teidän puheenjohtajakana te puhuitte Serbiasta ja sanoitte, että on hyvin kunnianhimoisen tavoite neuvottelujen käynnistämisestä ennen tammikuuta. Mitä teillä on varalla eh, Bosniaa varten? Thank you, Chairman. Uh, minister... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ministeri, ette miltei lainkaan maininnut suhteita Venäjään. Onko Venäjä ylipäätään mukana esityslistoillamme? Mikä on teidän tulevaisuuden tavoitteenne neuvotteluissa Venäjän federaation kanssa kattavassa kahdenvälisessä sopimuksessa? Ja ennen kaikkea haluaisin muistuttaa Davitskin suosituksista, jotka hyväksyttiin parlamentissa viime vuonna ja 40 jäsentä äskettäin allekirjoitti kirjeen, joka teille lähettiin ja muille ulkoministereille. Onko teillä aikomus viedä tämä asia neuvostoon puheenjohtajakautenne aikana. Good. Thank you. I, I do apologize. Really, I skipped some questions. Niin, huomasin, että jäi vastaamatta johonkin kysymyksiin, jotka haluaisin ottaa esille, jos haluaisin palata uudestaan. Ensinnäkin Egypti. Mainitsin tilanteen, mainitsin kantani siitä, miten huolissa me olemme siitä, että on jakausta, jakautumista, että ei hyväksytä väkivallan käyttöä. Kuitenkin uskon edelleen, että demokraattisesti valittua hallitusta ei voida siirtää sotilasvoimiin. Siitä voi olla, että hallituksesta ei pidetä tai hallituksesta pidetään, mutta kuitenkaan näin ei voida toimia. Pitäisi katsoa, että ei, ei pitäisi olla tällaisia ennakkotapauksia. Landsbergis kommentoi erästä asiaa, johon on vastata, että onko mitään eroja siinä, miten neuvosto ja puheenjohtajakausi näkevät strategian suhteessa itäiseen kumppanuuteen. Ei, minä en näe, että näin olisi. Minusta meillä on mahdollisuuksia osoittaa johtajuutta prosessissa suhteessa näihin maihin. Ja katsoisin, että yhteistyö voi olla todella rakentavaa, saamme paljon tukea, voisi suinkaan valittaa päinvastoin. Olen tavan, me ollaan hyvää yhteistyötä Ashtonin tai, tai Stefan Fylen kanssa. Olemme todella tyytyväisiä. Tämä ei ole mikään ongelma, tämä huippukokous. Vilnan huippukokous, niin kyllä, mutta se on huippukokous, joka pidetään Vilnassa. Kysymys on yhteistä kokouksesta, ja minusta se pitäisi nähdä tällaisena. valko hiukan enemmän. Kyllä. Olen sen puolesta, että sitoudutaan asiaan. Minusta on ei ole hyvä rakentaa muureja ja eristää. Se ei ole tapa, jolla voidaan vaikuttaa asioihin. Pitäisi olla viestintäkanavia, pitäisi olla keskustelua. Äskettäinen päätös lykätä tai poistaa toista väliin pilaamisesta McKay listalta on juuri näin. Ja kun minä puhun valko oppositioedustajien kanssa, minä sanon heille, että tämä ei ole mikään lahja, tämä ei ole mikään palkinto, että, he olisivat nyt, että hallitus on toiminut paremmin tai tilanne olisi parantunut päinvastoin. Kysymys on viestinnästä ja kanavaa pitää käyttää. Ja jos ministeri tulee, jos hän tulee, mitä hän sitten sanoo? Voiko hän käydä meidän kanssamme rakentavaa keskustelua? Se tulee olemaan mielenkiintoista. Ja itse asiassa tuon ministerikokouksen jälkeen meillä on enemmän mietittävää, enemmän materiaalia mietintää varten ja silloin ei meillä ole tietenkään mitään harhaluja siitä, että valko kaikki muuttuu, säätölapa muuttuisi, mutta tämä on kuitenkin hyvin tärkeää. On tärkeää vetää heidät mukaan. Se on ehdottoman välttämätöntä ja sitä pitää hyödyntää. Moldovasta sanoin jo, että kun Moldovassa kriisi ratkaistiin, monet ongelmat kuitenkin tietysti ovat edelleen jäljellä, niitä on, niitä kohdataan, mutta mitä me voimme tehdä? Meidän pitää antaa se, mitä odotettiin. Meidän yritämme esitellä alustavan assosiaatiosopimuksen Vilnassa. Se on mahdollista. Voidaan koota yhteen kaikki byrokraattiset resurssit ja tehdä tämä, koska he ovat hoitaneet oman osuuteen. Se myöskin antaa heille viisumivapaus, jos he saavat nämä neuvottelut vietyä päätökseen. Tämä on hyvä osoitus hallitukselle. Hallitus pystyy osoittamaan silloin yleisölle, että se sai tämän aikaa. Tämä on parasta tukea, mitä voimme antaa Moldovalle. En, mitä muuta voimme tehdä, emme oikeastaan juuri mitään. Bosnia. Suoraan sanottuna, minä en voi sanoa kovinkaan paljon lisää. Voin toistaa vielä kerran, että poliittisten johtajien täytyy nyt tarkastella Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksien toimeenpanoa ja myös syrjintäkysymykset. Siis pitää syntyä jotakin, mikä on käsin tuntuvaa, konkreettista. Ei pidä puhua pelkästään abstraktisti ja sanoa, että pitää toimia paremmin. Ei se ei riitä, pitää sanoa, mitä konkreettisesti on tehtävä. Ja on avattava tietä sille, että vakaussopimus tulisi voimaan ja että luodaan uskottava mahdollisuus EUn jäsenyydestä. Mutta enempää emme voi tehdä heidän puolestaan. Tämä on täysin selvää. Venäjä. Venäjä hyvä Kristina, sitä ei mainittu, koska sitä ei edes kysytty. Ja Venäjä ole osa, ei ole osa itäisen kumppanuuden ohjelmaa. Ehkä tämäkin oli syy siihen. Nyt äh, tällä herran Brock on vaihtunut. Anyway. <laughs> so, did I say something wrong? So the... Sanoinko jotakin väärää? Lähtikö herra Brock siksi tästä pois? Mitä täällä tapahtui? Niin. Niin. Mr. Brock apologize, but... Herra Brock pyytää anteeksi, mutta hän on nyt perustuslakivaliokunnassa vähän aikaa. Tämä minä olen hänen sijaisena hetken. Pyydän anteeksi. On Russia. Niin, Venäjästä. Nyt on tämä uusi sopimus. Aina kun teemme jotakin uutta, tai kirjoitamme jonkinlaisen artikkelin jostakin, Siis tällä reset, eli uudelleen asettaminen, se ei poistamista. Kysymys on kyllä siis sitoutumisesta odotuksista. WTO, they are serious. Odotukset, jotka liittyvät VTOhon, niin niitä ei ole toimeen. Tähän asiaan pitäisi tarttua asianmukaisesti. Olen myönteinen, ajattelen asenteita suhteessa Venäjään. Mutta aika jo meitä syytetään siitä, että olemme Venäjän pelkoisia. Se ei ole totta. Me yritämme saada suhteet Venäjän myönteisille raiteille. Kun tapasin Sergei Lavrovin, kävimme hyviä keskusteluja. Olemme tavanneet kolme, vuoden aikana, kolme kertaa puolen vuoden aikana. Meillä on ollut avointa, rehellistä keskustelua ja me mainitsemme alueita, joissa on, jotka ovat avoimia, joissa on ongelmia, Valitettavasti puhumme hyvin eri näkökannoista, mutta me sovimme, että pyrkisimme keskittymään myönteisiin näkökantoihin, että saadaan jotakin yhdessä aikaisesti, aikaiseksi tässä myönteisissä asioissa. Ja myös samalla lähestymistapa voisi olla Euroopan unionilla. Ei pitäisi unohtaa sitä, että on olemassa ongelmia, mutta on hyvin tärkeää saada kuitenkin myönteinen lähestymistapa ja tuloksia sen kautta. Ei pidä kuitenkaan sallia mitään pääsyä takaoven kautta esimerkiksi se, että olisi viisumivapausjärjestely. Tiedän, että ystävämme tekevät kovasti työtä, molemmalaiset mainittiin, Ukraina ehkä pääsee toisessa vaiheessa mukaan viisumivapautusprosessiin, jos he ovat menestyksekkäitä. On muita esimerkkejä, mutta viisumivapautta ei voida antaa vain poliittista syistä. Ei se pitäisi olla mitenkään aikaan sidottua, vaan tuloksiin sidottua. Tässä tapahtuu etenemistä, mutta ei pidä olla nopeampia kuin, kuin se on välttämätöntä. Pitää saada aikaan tuloksia. Kaikki pitää perustua tuloksiin. Sama koskee myös uutta sopimusta. Pitää saada aikaan tasapainoiset suhteet Venäjän kanssa. Ja vielä yksi asia. Yksi tärkeä ääni. Voin sanoa tässä huoneessa, että edelleenkin on paljon keskustelua, on artikkeleita lehdissä – jossa puhutaan kolmannesta energiapaketista, joka liittyy energiavarmuuteen. Tämä on hyvin tärkeä kysymys ja aluksi näytti siltä, että pitäisi pysäyttää, koska muuten ei mitään yhteistyötä, mutta nyt ei enää ole näin. Olemme sanonut usean kertaan kollegoille että tämä ei ole mikään kansallinen liettualainen keksintö, se on Euroopan komission kanta – me pidämme Venäjää arvossa kahdenvälisesti. Se on tärkeä kauppakumppani, talouskumppani, se on hyvin tärkeä kumppani Euroopan unionille. Me haluamme, että tällainen suhde on, mutta jos Venäjä aikoo olla aktiivinen Euroopan markkinoilla, sen pitää noudattaa sääntöjä. Sääntöjä, jotka liittyvät kolmanteen energiapakettiin, ovat hyvin esimerkkejä tästä. Pitää yhdessä pohtia sitä, miten voidaan sopeuttaa prosessi näihin sääntöihin. Tämä on tosiasia, heidän pitää hyväksyä. Se ei ole mikään ultimaatumi. Se on eikä mikään sen heitä vastaan päin. Vastoin tämä on myönteistä. Muut asiat sitten vielä. Kristina mainitsi Magnitskin tapauksen. Me puheenjohtajavaltiona pyrimme olemaan puolueettomia, emme ota asiaa esille itse. Emmekä samaa myöskään pysäyttää sen esille nousemista. On, tämä on tapaus, josta voidaan keskustella, se on symboli, se liittyy siihen, miten eroja on, minkälaisia eroja on siinä, miten oikeusvaltio nähdään Venäjällä ja Euroopan unionissa, joten tätä ei voida vain lakaista maton alle. Se on olemassa oleva asia. Sanktiot ovat hyvin, sanoisinko, viime käden väline. Ne vaativat todella korkeimman tason poliittista tukea kaikista jäsenvaltioista. Siitä pitää keskustella useampaan otteeseen ennen kuin niin voidaan tehdä. Mutta kokonaisuudessaan suhteet ovat nyt etenemässä, ne eivät ole aina helpot, mutta meidän pitää olla johdonmukaisia, meidän kantojen pitäisi olla johdonmukaisia, ja silloin me voimme luottaa siihen, että syntyy menestystä viime kädessä. Ja sitten poliittiset vangit valko -Venäjällä. Anteeksi, että unohdin. Minun täytyy sanoa, että se mistä me nyt puhumme, tämä sitouminen, mukaan vetäminen, viestintäkanavat, se merkitsee kuitenkin sitä, että jos poliisivangit on vapautettu, olemme puhuneet tästä kysymyksestä suuresta lukumäärästä, se on mahdollista. Meidän pitää vain vakuuttaa valko siitä, että nämä esteet on poistettavissa ja silloin voi avautua, kuten täällä todettiin, se voi avata mahdollisuuksia mahdolliselle osallistumiselle. En tiedä, missä kapasiteetissa tämä on asioista voidaan keskustella myöskin heinäkuun ministerikokouksen jälkeen, mutta ei se ole poissuljettua. Kuten sanottua, jotta heidät saadaan lähemmäksi eurooppalaista ajattelua, se merkitsee sitä, että pitää käyttää kaikkia keinoja mukaan luettuna osallistumista. Ja vanki kysymys on kuitenkin ratkaistava, siinä on saatava aikaan edistystä. So, thank you, Mr. Minister, for your... Kiitoksia, hyvä ministeri, että tulitte paikan päälle ja puhuitte kanssamme. Ja toivottavasti tapaamme uudestaan.